Mr. Mr. President. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni mahdollisuudesta olla täällä tänään Euroopan kansalaisten talossa. Olen onnellinen, keskustelemme näin tärkeistä asioista, jotka ovat tärkeitä eurooppalaisille. Terveys ja terve elämä on tärkeä osa tätä kuten myöskin elintarviketurvallisuus. Euroopan täytyy johtaa tätä työtä kaikilla aloilla. Terveellisyys, terveys, elintarviketurvallisuus, eläinterveellisyys ja kasvinterveys ovat aloja, joilla me voimme näyttää tietä ja näyttää kuinka vasta haasteisiin, jotka koko maailma kohtaa. Historioitsijana voin sanoa, että Euroopan unioni on paras ratkaisu, paras resepti sille, kuinka maailma voidaan parantaa sodasta, vihasta ja muista hirvittävistä sairauksista. Lääkärinä voin sanoa, että terveys- ja elintarviketurvallisuusstandardit Euroopan unionissa ovat paras esimerkki maailmalle siitä, kuinka suojella jokaisen ihmisen terveyttä. Ja poliitikkona voin sanoa, että kaikkien värien yhdistelmä sinisen, punaisen, vihreän, keltaisen ja muiden – vastaa täydellisesti terveyttä. Hyvät parlamentin jäsenet, minulle se, että olen täällä Euroopan parlamentissa, minä entinen liettualainen karkoitettu, tämä on hyvin liikuttavaa. Lapsuudestani asti olen unelmoinut siitä, että olen tässä tilanteessa, ja silloin unelmoin tästä, kun juoksentelin Siperian tunralla. Tämä nyt on vitsi, mutta vakavasti ottaen minä unelmoin paremmasta, valoisemmasta elämästä, jossa voisin auttaa ihmisiä elämään hyvää ja terveellistä elämää. Ja olen tehnyt näin koko elämäni ajan. Hyvät ystävät, jos hyväksytte tämän, minä tulen omistautumaan komission jäsenenä ihmisten terveelliselle, hyvälle elämälle. Minä voin luvata, että tulen tekemään paljon töitä ja yhdessä teidän kanssanne toimimaan. Voin sanoa yhden asian. Tämä on meidän raamattumme, tämä perussopimus. Ja artikla 16, kohta 9, mainitsee, että jäsen maiden edustajat äh, tasapuolisen kierron nimissä toimivat tasapuolisesti toimivat terveyden eteen Euroopassa. Kiitoksia. Grazie commissario per eh, aver... komission jäsenehdokkaalle. Kiitokset siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiimme. Haluaisin kiittää siitä, että piditte tässä ping-pong-järjestelmässä kiinni puheajasta. Joskus tämä menee aika tiukaksi, koska joistakin aiheista tarvittaisiin syvällisempääkin keskustelua, mutta nämä kuitenkin ovat ne säännöt, jotka, joiden mukaan meidän täytyy pelata, koska olemme ne itse vielä hyväksyneetkin. Nyt te mainitsitte ja haluaisin kertoa teille myöskin, että koordinaattorit kokoontuvat arvioimaan kuulemista. Se pidetään tänään kello 15-16.30. Keskustelemme koordinaattoreiden kanssa ja arvioimme sen, miten selviydytte tästä kuulemisesta tänä aamuna. Haluaisin kiittää kaikkia jälleen kerran ja pyydän anteeksi, että jouduin tässä nuijaa käyttämään aika ajoin, koska halusin kuitenkin pitää säännöstä kiinni. Kiitoksia paljon.